Dear colleagues, um, we want to make a prompt start. Hyvät kollegat, haluamme aloittaa nyt uh, ajoissa, koska meillä todellakin on vain tuntia kolme varttia tätä erittäin tärkeää aihetta varten. Tänä aamuna keskustelemme etsintä- ja pelastustoimista Välimerellä. Tämä on teknisesti tällainen kysymys, kirjallisen kysymyksen asia ja äärimmäisen tärkeä aihe kaikille täällä Euroopan parlamentissa eri toteen. Toivotan tervetulleeksi niin lepevaliokunnan kuin muidenkin taho, parlamentin tahojen kollegat, jotka ovat kiinnostuneet tästä aiheesta. Itse tämä pelastustoimi kysymys ei ole mitenkään uusi juttu valiokunnalle. Me kymmenen vuotta olemme käsitelleet näitä asioita, kun ajatellaan vaikka Frontexin mandaatin uudistumista ja Välimeren tragedian ymmärtämistä. Olemme tehneet työtä kansalaisjärjestöjen ja hallitusten kanssa, mukaan lukien Italian hallituksen kanssa, joka tänä päivänä on keskiössä. Kaikki nämä asiat ovat nyt äärimmäisen tärkeitä, koska kun koordinaattorit tekevät tästä aiheesta päätöksen, niin eh, tämä aihe on entistä kiireellisempi, kun ajatellaan Libyan tilannetta ja muitakin seikkoja, joten me käymme tänään keskustelua aiheesta, jotta voimme uudelleen keskittää huomiomme tähän tärkeään aiheeseen. Kuten sanoin, aikaa on erittäin vähän. Johdantoni on hyvin lyhykäinen ja siirrymme suoraan asiantuntijoihimme. Ja te jäseninä voitte esittää sitten kysymyksiä. Ensinnäkin kollegat, haluaisin kertoa tässä vierailemme, että tämä lähetetään verkkoon. Salin ulkopuolellakin siis ihmiset voivat katsoa ja kuunnella tätä. Tavoitteena on oppia enemmän eri, niiden eri toimijoiden toimista, jotka toimivat tuolla Välimerellä siellä toimitaan rikollista toimintaa vasten, tehdään viranomaisten välistä yhteistyötä ja keskustelussa voidaan myös käydä läpi nykyhetkistä tilannetta ja kaikkia niitä tavoitteita, joilla voidaan parantaa välimerellä toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa käytävää yhteistyötä. Eritoten kun komissio nyt esittää toimintasuunnitelman toimista, joilla voidaan tukea keskisen välimeren rannikolla tapahtuvia avustustoimia. Haluaisin tässä vielä muistuttaa kannastamme. Yksittäiset kapteenit ja kansalaisjärjestöt, jotka auttavat hädässä olevia ihmisiä merellä, heidän ei pitäisi saada mitään rangaistusta tästä toimistansa. Kansalaisjärjestöjen auttamista tässä kirjallisesti tarvitaan, koska he monesti pelastavat henkiä. Ja jäsenvaltioiden täytyy solidaarisuuden hengessä täyttää omat velvoitteensa etsintä- ja pelastustoimien osalta. Kuitenkin kollegat tiedämme, että tuhannet ihmiset hukkuvat tai melkein, ovat hukkuneet tai melkein hukkuneet vuodesta 2014 lähtien Välimerelle. Parlamentille ihmisenkien pelastaminen on tärkein painopistealueemme ja tämä on tämänpäiväinen prioriteettimme myös. Me haluamme vahvaa ja tehokasta Euroopan unionin vastausta tähän kriisiin. Me kuulemme tänään Italian rannikkovartioston Frontexin ja kans- alueella toimivan kansalaisjärjestöjen näkemyksiä niin, että saamme enemmän tietoa etsintä- ja pelastustoimista väli- keskisellä välimerellä. Johdantoni on jäänyt kovin lyhyeksi, koska haluan, haluan, että meillä on aika kuulla näitä tärkeitä toimijoita. Toivotan teidät tervetulleeksi ja annan välittömästi puheenvuorokapteeni Kallinelli. Hän edustaa Italian rannikkovartiosta. Kapteeni Kallinelli, teillä on 10 minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Eh, good morning. Uh, sorry, I speak in Italian. Oikein huomenta. Hyvää huomenta englanniksi ja italiaksi. Hyvä puheenjohtaja, hyvät komis- komission jäsenet, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta osallistua tähän kokouksen ja tervehdin ylipäällikön ja 11 000 rajavartiosta ja satamiviranomaisen joukkojen puolesta, jotka jotka jatkossa, joita jatkossa kutsutaan rajavartiostosta. He jatkuvasti joka päivä ponnistelevat merillä, satamissa ja rannikoilla Italiassa Italian palveluksessa ja Euroopan unioninkin palveluksessa suorittaen useita toimiaan. Näihin kuuluu muun muassa er, Euroopan unionin meriulkorajojen valvonta sekä etsintä- ja pelastustoimien järjestäminen ja koordinointi kansainvälisen säännöstön mukaisesti. Nämä toimet Italian maantieteellisenkin asian, ans, aseman ansiosta on ollut 90-luvulta hyvin tärkeitä ja Eurooppa, Italiahan on ollut aivan etulinjassa näiden maahanmuuttovirtojen vastaanotossa ke, ke, Nämä joukot ovat myös pystyneet suojelemaan näitä merkittäviä periaatteita, inhimillisiä periaatteita ja demokratian arvoja, jotka ovat Euroopan unionin pohja. Haluaisin lyhyesti muistuttaa näistä tehtävistä Italian säännöstön mukaan. Näillä joukoilla on erilaisia hallinnollisia ja toiminnallisia tehtäviä merellä ja satamissa. Organisesti se kuuluu Italian merivoimiin, mutta se toimii lähinnä eh, infrastruktuuri- ja liikenneministerin alaisena. Ja se vastaa näistä kustannuksista henkilöstön palkkojen maksamisesta. Infrastruktuuri- ja liikenneministeri on kansallinen SAR-yleissopimuksen vastuuelin ja tehtäviin kuuluu muun muassa tekninen toiden organisointi ja koordinointi, ECT-pelastustoimissa on myös muita toimia. Haluaisin nyt vielä muistuttaa merirajojen valvonnasta, joka kuuluu sisäministerille, joka toimii yhteistyössä Frontexin kanssa. Mitä sitten tulee ECT-pelastustoimiin maahanmuuttovirtojen hallinnoinnissa? Kun ajatellaan niukkojemme vastuuta, niin etsitä puolella. Italiassa meillä on kyllä meripelastuskoordinointikeskus, joka varmistaa etsintä pelastuspalvelujen hoitamiseen Italian saar-alueella. Lähes 500 000 kilometriä, mutta myös kansainvälisten sääntöjen mukaan. Se varmistaa SAR-palvelut kuitenkin ne tehtävissä ylitetään varsinaiset SAR-säännöt ja pelastettujen henkilöiden tilannetta valvotaan myös pelastuksen jälkeen. Päättävässä roolissa on, ratkaiseva roolissa on Libyan vakaus ja Maltan eteläpuolinen alue Libyan rannikolle asti. Asiat, joihin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota tässä monimutkaisessa yh- ilmiössä ovat seuraavat. Kun tämän vuoden vuosisadan maahanmuuttovirtojen motiivina voi olla taloudellisiakin syitä ja siellä on myös kriminaalista toimintaa. Ja sitten on myös taloudellisia maahanmuuttajia, mahdollisia turvapaikanhakijoita. Laillisia väyliä ei ole riittävästi ja näin ollen lähes kokonaisuudessa nämä virrat tulevat rikollisjärjestöjen auttamana. Ne tulevat Libyan rajoilta ja hyödyntävät Libyan epävakautta rikosjärjestöt voivat siellä toimia läheessä rauhassa ja nauttivat paikallisen mielisin tuesta, jotka hyötyvät tästä laittomasta kaupasta. Tiettyjä juridisia ja operatiivisia ongelmia liittyy tähän meritoimintaan. Aavamerta on suuria alueita, tiettyä problematiikkaa tähän liittyy. Eli mukaan lukien nämä sar eli velvoite meripelastuksen Libyassa on opittu hyödyntämään tätä tilannetta ja on käytetty aluksia ilman lippua. Ja melkein aina ne ovat ylipakattuja ilman turvallisuus toimia ja usein siellä myös naisia ja lapsia ja näin aiheutetaan alusta alkaen hengenvaara matkustajille. IOM järjestö ja poliisin tietojen mukaan monet maahanmuuttajat olisivat jääneet Libyaan, mutta heidät on pakotettu näihin aluksiin he olivat hengenvarassa Libyassa joka tapauksessa ja olivat valmiita riskeeraamaan kaiken. Jokaisella valtiolla pitäisi olla velvoitteena eh, kantaa näitä eh, pelastusvelvoitteita, mutta Libyassa ei ole yhtään vastuuviranomaista pystyssä. kansainvälisen merijärjestön sääntöjen mukaan suositellaan, että tämä meripelastuskeskus, joka ensin saa tiedon hengenvaaran tilanteesta, se pitäisi hyväksyä ensimmäiset toimet ja säilyttää koordinointi niin kauan kunnes vastuu keskus, keskus, joka vastaa tuosta alueesta – hyväksyy vastuun kantamisen jatkossa. Italian maantieteellinen asema Euroopan porttina ja myös Maltan saaren tilanne eri, on, johtanut tilanteeseen, jossa erityyppiset alukset melkein kai, aina johdetaan Italian pelastuskeskuksiin. Pelastusvelvoitte ei kuitenkaan rajoitu henkilön pelastamiseen omin keinoin. Italian rajavartiostoon ja rannikkovartiosto on 90-luvulta alkaen ja toiminut Lampedusassa ja Libyassa offshore-valvonta-aluksien kautta. Näitä toimia olisi täydennettävä tällaisten suoja-alueiden avulla. Ja tässä tarvitaan yhteistyötä alueiden viranomaisten kanssa. Pohjana on 177 asetus vuoden 2004. Italian pelastuskeskus noudattaa kansainvälisiä sääntöjä ja myös saaralueen ulkopuolella toimii eikä se löydä apua muilta. Malta on tietenkin huolissaan siitä, että sitä sitovat nämä Dublin kolme asetuksen tiukat säännöt koskien turvapaikanhakijoita. Ja on huolissaan myös tuo, taloudellisten maahanmuuttajien taakasta Tunisia Tunisia on toivottu turvalliseksi satamaksi. Ainoastaan force majeure-tapauksessa tiettyjä maita voidaan pitää turvalla satamina. Euroopan unionin valtioiden olisi tarvittava ampua Iso-Britannia Irlantia, Triton ja Sofia-operaatiot ovat olleet siellä käynnissä. Tähän päättyy ensimmäinen vaihe pelastustoimia. Paikkauksellisissa tapauksissa muut valtiot hyväksyvät aluksen vastaanottamisen omalle alueelleen ja solidaarisuusperiaatteen mukaan seutu 80 artiklan mukaisesti voidaan saada apua muilta valtiolta. Tilastotiedot ovat liitettynä tähän esitykseen. Haluaisin muistuttaa, että räätälyttävän rikollisuuden e- estämiseen osallistuu myös Italian rannikkovartiosto ja poliisivoimat – oikeusviranomaiset ja, ja toimivat näiden etsintöjen palastuskeskusten kautta. Myös rikosoikeudellinen poliisi on tässä ollut toimimassa. Tulkki huomauttaa tässä vaiheessa, että puhuu ja puhuu niin nopeasti, että tätä ei pysty tulkkaamaan kunnolla. Myös Rooman terrorismin vastainen viranomainen tässä toiminut ja kes, on sitten järjestetty Afrikan rannalta väyliä Eurooppaan ja Libyalle. Libyossa pelkällä poliisitoiminnalla ei voida estää maahanmuuttovirtojen hallinnointi se jäi rikollisten käsiin melkein kokonaan. 2006-2007 on arvioitu, että liikevaihto on kahdella miljardilla vähentynyt. Kyseessä on joka tapauksessa merkittävä liiketoiminta, eikä siitä voida estää yksittäisin toimin, vaan se edellyttää voimakkaista kansainvälistä toimintaa yksittäiset toimet on koordinoitava ja rakennettava tästä kunnollinen palapeli. Libyan rannikkovar- vartiosto äh, on, on tehnyt sopimukset komission kanssa. Ensimmäinen vaihe on alkanut. Kansainvälisten sopimusten mukaan tässä toimitaan myös ihmisoikeuksien osalta. Näen, että aika on tässä loppunut, joten totean loppuun, että tämä ilmiö ei ole mitenkään häipymässä, ainakaan ennen kuin kansainvälinen yhteisö pystyy vaikuttamaan näihin työntötekijöihin. Ainakin ilmiötä pitäisi voida kontrolloida ja saada se pois rikollisista käsistä. Libyan tilanteen osalta on oltava tietoisia siitä, että SAR ei ole mikään ratkaisu ongelmaan, vaan ainoastaan oire sairaudesta, joka kehittyy kovalla maalla. Olisi hyväksyttyä poliittisia erityistoimia. Kolmen tyyppisiä toimia olisi voitu lähteä välittömästi. On, ei ole vaihtoehtoja pelastustoiminnalle merelle – Tarvitaan kuitenkin synergiaa ja yhteistyötä Euroopan tasolla, jossa saarsäännöt yhdistetään Euroopan ulkorajan valvontaan. Eli saaroperaatiot ja rajavalvonta ja pidetään kiinni myös solidarisuusperiaatteesta. Lyhyellä keskipitkällä aikavälillä olisi pyrittävä vakauttamaan Libyä, joka on välttämätöntä, jotta voidaan saada aikaan yhteistyösopimuksia Livion kanssa. Tarvitaan myös integroitu laillisten väylien järjestelmä maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille. Ainoastaan olisi tehtävä sopimuksia alkuperä- ja kautta kulkumaiden kanssa ja puututtava näihin työntötekijöihin, joista ilmiö joutuu. Esimerkiksi Af- Afrikan Marshall-suunnitelma – olisi toimittava välittömästi integroidun ohjelman puolesta, koska suuret ongelmat koittavat vasta tulevaisuudessa. Kiitoksia. Thank you very much, Captain Gallinelli. Kiitokset, kapteeni Gallinelli. Jäsenet tulevat esittämään ensimmäisten kutsuviran puheiden jälkeen kysymyksiä ja kommentteja. Ja nyt voitte ryhtyä pyytämään näitä puheenvuoroja. Seuraavaksi Frontexin analyysi. Frontexin pääjohtaja Fabrice Leggeri, 10 minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, hyvää huomenta. Hyvät parlamentin edustajat. minä yritän nyt keskittyä tähän etsintä- ja pelastusaiheeseen keskellä välimerellä. Puhun siitä, mitä siellä tapahtuu. Ensin faktoja ja lukuja noin 85 000 maahanmuuttajaa on saapunut Italiaan tämän vuoden alun jälkeen. Suurin osa Libyasta 90 prosenttia tästä 85 000 henkilöstä tuli suoraan Libyasta. Tällä hetkellä on Triton operaatio, joka on Frontexin operaatio ja se on EUn tapa olla solidaarinen ja tukea Italiaa. Voin kertoa lisää lukuja. On 12 alusta tällä hetkellä Frontexin käytössä. Meillä on viisi ilmavalvontavälinettä. Meillä on kaksi lentokonetta ja kolme helikopteria ja 400 Eh, raivartiston henkilöstöä on siellä paikan päällä. He tulevat EU-jäsenvaltioista ja osallistuvat näin Frontexin Triton operaation. Eilen meillä oli Varsovassa kokous. Palaan siihen vielä myöhemmin, jotta voidaan miettiä Tritonin operationaalisia suunnitelmia, niiden parantamista – ja sitä, miten EUn solidaarisuutta voitaisiin vahvistaa niin, että pystytään tukemaan Italiaa, kun tämä suuri paine siihen kohdistuu keskisellä välimerellä. Ja toinen huolenaihe on myös, kyseessä ovat uhrit tämän vuoden alun jälkeen. Arvioidaan, että noin 2000 ihmistä on menehtynyt keskisellä välimerellä. Frontex on tämän vuoden alusta alkanut mukana pelastamassa ihmishenkiä. Meidän operaatiomme ovat pelastaneet 16 000 ihmishenkiä tammikuun alun jälkeen keskisellä välimerellä. Töninkin ulottuvuus otettiin jo esille Italian rajavartiston edustajan toimesta. Kyseessä on rikollistoimien torjunta, sillä kaikki maahanmuuttajat, erityisesti ne, jotka menehtyvät välimerellä, mutta myös aavikolla Sahelin alueella. Kaikki he ovat ihmiskauppiaiden uhreja. Ja tämä pitää asettaa nyt selvästi meidän kaikkien ponnistustemme keskiöön. Vuoden alun jälkeen Frontex on ollut mukana pidättämässä 177 ihmis kauppiasta tai salakuljettajaa. Ja tässä hikset luvut. Ja jos halutaan mennä näiden lukujen taustalle ja ymmärtää, keitä nämä maahanmuuttajat ovat, niin kysymme, keitä sieltä Libyasta tulee ja Afrikasta. Suurin osa on ihmistä, jotka taloudesta syistä pyrkivät pääsemään EU-hun. Vain pieni osa näistä henkilöistä on henkilöitä, jotka tarvitsevat suojaa, eli todennäköisyys saada pakolaistatus on hyvin alhainen, jos tätä vertaa tilanteeseen kaksi vuotta sitten tai jopa vuosi sitten itäisellä välimerellä. Ei siis ole siirtymää itäiseltä värimeltä keskiselle värimerelle. Kansalaisuudet ovat etelä Sahalan eteläpuolesta Afrikasta ja läntistä Afrikasta, Nigeria, Gambia, Senegal esimerkiksi. Mutta yllättävää on myös se, että on paljon Bangladeshin kansalaisia, jotka saapuvat ensin ilmateitse Bangladeshista ja sitten päätyvät Tripoliin. Tämä tilanne meillä on tällä hetkellä ja Italia on siinä etulinjalla, mutta se saa myös EUn tukea tämän Triton operaation kautta. Ja haluaisin myös kertoa teille joitain tietoja koskien etsintää ja pelastusta. Etsintä ja pelastus on kaikille ykkösasia ja myös velvollisuus humanitaarisista ja oikeudesta syistä, ja tämä käy ilmi kansainvälistä oikeudesta, erityisesti merioikeudesta. Frontex, joka valvoo Euroopan ulkorajoja, sillä on mandaatin mukaan paljon eri tehtäviä. Siellä mainitaan tietty pelastus sen jälkeen, kun uusi mandaatti viime lokakuussa astui voimaan, mutta tietysti turvallisuuden alalla meillä on myös mandaatti, eli torjutaan rikollistoimia, rajat ylittävää rikollisuutta ja terrorismin torjuntaan pyrkien. Tämä kaikki on meidän mandaatissamme nyt selvästi mukana. Meidän on myös kerättävä henkilötietoja, jotta ne voidaan antaa eteenpäin viranomaisille, Italian poliisille Tritonin yhteydessä, mutta myös Europolille toimitetaan nämä tiedot ja meidän mandaattimme mukaan henkilötiedot on myös annettava Eurojustille. Me käymme keskusteluja voidaksemme löytää oikeat tekniset kanavat, joita pitkin toimittaa myös Eurojustille nämä tiedot. Me siis nyt vahvistamme kaikkea tätä, eli sekä henken pelastamista että rikollisten toimien torjumista. Viimeisen kahden vuoden aikana on tapahtunut etsintää pelastusalalla seuraavaa. Ensinnäkin on ollut havaittavissa, että suurin osa etsintää pelastustapauksista tai ihmisten löytämistapauksista tapahtuu hyvin lähellä Libyan rannikkoa tällä hetkellä. Kaksi vuotta sitten, kun nykyinen Triton operatiivinen suunnitelma astui voimaan, niin sitä laajennettiin itään, anteeksi etelään asti suurin piirtein Maltan Eh, etsintä- ja pelastusalueen rajalle asti, joka on puolessa välissä Italian ja Sisilian rajan välillä. Mutta kaksi vuotta sitten suuri osa toimista tapahtuu juuri tuolla alueella, eli noin puolessa välissä Italian, Sisilian rannikko ja Afrikan rannikkoa. Nyt suurin osa pelastustoimista tapahtuu 2.30 kulmaa Libyan rannikolta. Ja tähän on tiettyjä syitä. Ihmissalakuljettajat eivät nyt anna muuttajille mitään mahdollisuuksia todella päästä Eurooppaan asti. Heillä ei ole ruokaa eikä juomavettä, ei polttoainetta. He pystyvät ainoastaan poistumaan Libyan vesiltä ja joskus on joitain libyalaisia, jotka hinavat alukset Libyan aluvesin ulkopuolelle, jättävät ne sinne. Joissain tapauksissa olemme havainneet eh, tätä suoraan ja myös itse muuttajat ovat tästä meille kertoneet, koska Tritonin mandaatin mukaan on haastateltava ihmisiä ja tehtävä turvallisuustarkastuksia silloin, kun muuttajat saapuvat Italiaan, niin me olemme voineet havaita, että moni muuttaja sanoo, että joissain tapauksissa libyalaiset salakuljettajat yksinkertaisesti hinaavat nämä muuten alukset pois Libyan aluevesiltä tai sinne aluevesirajalle ja sitten otetaan moottori pois ja sitten laivat tai veneet jätetään sinne heitteille ja näin vaarannetaan näiden ihmisten henki. Tällaista on siis havattu. Ja kun ajatellaan ihmisuhrien määrää, niin se johtuu siitä, että nykyään noin 170 muuttajaa per vene verrattuna parin vuoden takaisin tilanteeseen, jolloin heitä on noin 90 kullakin aluksella. Ja nyt pääsinkin sitten seuraaveen vaiheeseen. Voisin puhua lisää Frontexin toimista Afrikan mantereella ja kansainvälisestä yhteistyöstä, mutta minä haluaisin keskittyä nyt lähinnä keskisen välimeren alueeseen, koska se on päivän aiheemme. Eilen pidettiin tapaaminen, jonka minä kutsuin Frontexin johtajana kokoon Varsovassa. Tämä oli Italian viranomaisten pyynnöstä tehty seikka ja siinä puhuttiin Tritonin operatiivista ulottuvuuksista. Kaikki Schengen jäsenvaltiot oli kutsuttu paikalle ja olivat siellä kokouksessa läsnä. Ja kokouksen tärkeintä antia oli se, että nyt perustetaan välittömästi tekninen työryhmä, joka on ensin kahdenvälinen työryhmä. Siinä on Italia Frontex mukana, jotta voidaan laatia ehdotuksia, jotka sitten jaetaan ja toimitetaan muille osallistuville jäsenvaltioille. Tämä on meidän asetuksemme mukaista, kun näitä operationaisia suunnitelmia tehdään, niin viraston johtaja tekee isäntä jäsenvaltion kanssa tämän suunnitelman. Tällä, tässä tapauksessa kyseessä on Italia, mutta on varmistettava, että osallistuvat jäsenvaltiot hyväksyvät tämän suunnitelman, eli näin aiomme toimia. Eilen mainittiin myös eh, palautustoimet, ja koska tämä on myös osa muuttoliikkeen hallintaa, joka sekin kuuluu Frontexille mandatin mukaan, niin moni jäsenvaltio sanoi voivansa tukea Italiaa myös nopein palautustoimin, jos niitä tarvitaan. Keskustelua käytiin ja tiedän, että sitä käydään parhaillaan Italian komission välillä koskien sääntöjä kansalaisjärjestöille. Tältä osin on sanottava, että eilen mainitsimme, että näitä keskusteluja käydään. Frontex ilmaisi valmiutensa osallistua ja tarjota ammattitaitoaan rajavalvonta-asioissa ja etsintä- ja pelastustoimissa, koska on tärkeää vahvistaa suhteita kansalaisjärjestöihin. Minä olen viime viikkojen aikana voinut tavata niiden pyynnöstä joitain kansalaisjärjestöjä ja on todettava, että kyllä ymmärrän, että jonkunlaiset käytännössäännöt olisivat asianmukaisia. Tietysti raja, Euroopan rajavartiolaitoksen tehtävä ei ole käytännön sääntöjen sisällöstä päättää, mutta olemme valmiita antamaan myös omaa asiantuntemusta niiden laadintaa. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Olen valmis vastaamaan kysymyksiä, jos niitä tulee. Käytännön säännöt ja komission toimintasuunnitelma. Näistä varmaan saamme pikaisen katsauksen. Nyt meillä on vielä kaksi kollegaa kansalaisjärjestöstä. Marko Pertotto aloittaa, hän tulee Lääkärit ilman rajojen järjestöstä 10 minuuttia. Ja muistuttaisin vielä kutsuvierailemme, että jäsenet tulevat vielä esittämään teille kysymyksiä. 15 puheenvuoropyyntöä on jo tullut, joten pyytäisin, että myös te pitäisitte kiinni puheajoistanne. Tervetuloa, olkaa hyvä. In Italian. Kiitoksia, minäkin puhun Italiaa. Alan aluksi haluaisin kertoa vähän historiasta taustasta koskien nykytilannetta. 2016 viime kuukausina alkoi todellinen delegitimointi ja kampanja koskien näitä ve- ve- välimerellä toimivia kansalaisjärjestöjä. Niitä sytyttiin siitä, että ne toimisivat ihmiskaupeiden kanssa liitossa ja ja Libyasta, olisivat, Libyasta lähte, lähtevää aluksia olisi näin jopa lisätty ja kuolematapauksia olisi tullut jopa enemmän. Tätä on välineellistetty ja nämä ovat virheellisiä tietoja, mutta on todettava, että, että nyt meillä on tämä sama tilanne. No, kolme vuotta sitten täällä parlamentissa 4. syyskuuta 2014 Ledgerin edeltäjä eh, hyökkäsi Mare Nostromaa operaatiota vastaan ja käytti samoja argumentteja, joita hetki sitten täällä eh, käytettiin eh, kansalaisjärjestöjen varten ja syytetään niitä näistä hengenpelastustoimista Liberaanikolla, Kuten olette nähneet, tämän keskustelun jälkeen Mare Nostrum-operaatio lopetettiin. Se osittain korvattiin Triton-operaatiolla, jolla ei ole erityistä eh, pelastusmandaattia ja jonka eh, resurssit ei mitenkään vastaa tarpeita. Seuraukset olivat hirvittäviä. 1200 henkilöä yhdessä viikossa menehtyi, kahdessa merkittävässä onnettomuudessa 18. huhtikuuta 2015 kauppalaivastot joutuvat nyt näihin to- to- toimiin ilman asianmukaista varustusta. Euroopan parlamentista keskusteltiin asiasta pari päivän katastrofin jälkeen Junckerkin sanoi, että oli virhe tehdä Lapumare Nostrum, Nostrum-hankkeesta ja se maksoi ihmishenkiä. Kuitenkin vakuutettiin ja instituutit ja jäsenvaltiot muutama linja. Tritonia vahvistettiin ja laajennettiin operointialuetta ja aloitettiin Sofia-operaatio, mutta mikään aloitte ei kohdistunut näihin salakuljettajien liiketoiminnan purkamiseen Euroopan unionin toimielimissä nykyäänkin on havaittu, että mitään eh, Euroopan unionin instituutit eivät ole tuolla meripelastustoiminnassa. Täällä mainittiin Frontexin pelastustoimet, mutta ne eivät heijastele mitään kiireellisyyttä, jota sillä tarvittaessaan yksi MSFn eh, alus eh, tekee enemmän kuin seitsemän Frontexin alusta 2015 jälkeen Lääkärit ilman rajoja, eli MSF ja muut kansalaisjärjestöt ryhtyivät suorittamaan välimerellä omia pelastustoimiaan. Jo silloin, niin kuin tänäkin päivänä oli jo vain selvää, kuinka välttämättömiä välttämätöntä oli, että Euroopan jäsenvaltiot jakaisivat Italian kanssa tämän taakan, joka koskee näitä henkien menettämisiä välimerellä hyvin kyyninen visio tässä oli. Keskityttiin vain siihen, että vähennettäisiin lähtöjä sen sijaan, että vähennettäisiin kuolemantapauksia mer- merällä. Painostusta on todella ollut paljon. Nyt haluaisin mennä näihin huomioihin, joita on esitetty kansalaisjärjestöjen osalta. Kolme syytettä on esitetty. Ne ovat mielestämme täysin välineellisiä. Ensimmäinen koski näitä veto, voimatekijöitä, jolloin pelastusalukset olisivat tällainen vetovoimatekijä rannikoille Tällaista argumenttia on viime vuosina kuultu usean kertaan. Kuka ei ole koskaan onnistunut osoittamaan sitä millään faktoilla ja empiirisillä konkreettisilla tiedoilla. Meritoiminnassa olemme haastatelleet satoja henkilöitä eikä kukaan ole koskaan todennut, että he olisivat lähteneet liikkeelle vakuuttuneena siitä, että heti kun alueellista merialueelta päästään, heidät pelastettaisiin. Joten ei, ei voida sanoa, että, että nämä pelastusjärjestöt olisivat olleet vetovoimat tekijänä. Mikäli ruumiita löydettäisiin, niin silloin oli näitä numeroita käytettävissä – sitten kun ajatellaan Sisilian tilannetta vuonna 2015 ensimmäisen neljän kuukauden aikana, aina tilanne, josta, jossa olisi näyttöä tästä vetovoimatekijästä, niin odotusten vastaisesti tuona aikana ei mitään vähennystä merkittävästi tullut, mutta 1,8-6,8 prosentin lisääntyivät kuolemantapaukset, eli yksi 16 menehtyi. Edelleen Frontexin kertomukset osoittavat, kuinka lähtejä on yhä enemmän 2014, 2016, 2017 välillä. Tämä suuntaus on yhdistetty alkuperämaiden dynamiikkaan ja, ja Libyan tilanteen heikentymisen. Nämä kehityskulut alkoivat paljon aikaisemmin, kun kansalaisjärjestöjen läsnäolo lisääntyi Välimerellä ja heidän pelastustoiminsa lisääntyi. Mitä sitten tulee tähän ihmiskauppiuden tukemiseen? Euphoromed kertomukset tästä puhuvat monissa tapauksissa on toimittu niin, että matkaolosuhteet ovat heikentyneet ja näin ollen kuolleisuus lisääntynyt. Tästä on julkaistu Iso-Britannian ylähuoneen julkaisema kertomus, joka liittyy tähän Sofia-operaatioon salakuljetusten vastaiseen toimintaan. Meren ylittämisestä on tullut vaarallisempaa, mutta on aivan oikein sanoa, että pelast, pela, kaiken hirvittävimpiä syytöksiä on esitetty kansalaisjärjestöjen kohteen niin, että he lisäisivät kuolematapauksia. Merellä kuitenkin näyttää siltä tilan päinvastainen. Niin katsotaanpa näitä kuukausittaisia tietoja. Kaikkein korkeimmat kuolleisuusluvut 2016 olivat hu- huhti-toukokuussa 6,3-5,4 prosenttia. Silloin kansalaisjärjestöt eivät vielä merkittävästi olleet läsnä jäsen välimerellä, vaan toimivat vain marginaalisesti pelastustoimissa. 4-12 prosenttia henkilöistä näinä kuukausina tuli kansalaisjärjestöjen pelastamiksi. Kuukausittainen analyysi osoittaa, että että silloin kun kansalaisjärjestöt olivat enin, eniten läsnä pelastamassa, niin nämä kuukaudet ovat juuri niitä, jolloin kuolleisuusluvut ovat laskeneet. Näiden kuukausien aikana polemiikka on aiheutunut usein hyvin pinnallisista argumenteista, jotka on helppo osoittaa vääriksi, mutta näissä, tässä tilanteessa todella ilmapiiri on myrkyttynyt ja tahrannut kansalaisjärjestöjen kansalaisyhteiskunnan mainetta ja tuonut esille moraaleja ja laillisia velvoitteita, jotka koskevat meripelastustoimintaa. Kun katsotaan, mitä välimerellä tapahtuu, niin kansalaisjärjestöjen meripelastustoimista on nyt yhtäkkiä tullut todellinen ongelma näitä on loukattu ja häpästy, mutta ei puhu, ole puhuttu ollenkaan siitä, millaisia humanitaarisia kustannuksia on ollut rajojen sulkemisella ja, ja Libyan viranomaisten toiminnalla ja, ja ka, näillä kauheilla va, pidätyskeskuksille, jonne rannikkovartioston pidettävät henkilöt on viety, joka on kuitenkin Euroopan ja Italian viranomaisten valtuuttama. On selvää, että ainoa konkreettinen tulevaisuuden näkymä on se Euroopassa, että hinnalla millä hyvänsä pidät, koitetaan rajoittaa virtojen tulemista. Erityisesti pyritään tämän Libyan kanssa ja, ja estämään rikollisjärjestöjen toimintaa, mutta ei juurikaan ole pohdittu sitä, eikä tehty ehdotuksia siitä, kuinka voitaisiin toimia alkuperämaissa ja Libyassa ja kuinka voitaisiin puuttua näihin maksuihin, joita salakuljettajille maksetaan olosuhteissa, joissa on oma henki vaarantu. Lääkäritelmän Rea ja muiden kansalaisjärjestöjen läsnäolo merellä on helpottanut inhimillistä virtojen hallinta keskivälimerellä. Tällaista tilannetta ei pitäisi olla olemassa – ei olisi sitten ottaa käyttöön politiikka, joka johtaa siihen, että viikoittain tuhannet ihmiset riskeeraavat henkensä tuolla merellä. Olemme välimerellä siksi, että vuonna 2016 aikana joka toinen tunti henkilö kuoli siellä. Humanitaarisen eläkärijärjestönä emme voi teeskennellä, että me näkisi mitä tapahtuu. Odotamme erityyppistä toimintapolitiikkaa niin, että tarjottaisiin vaihtoehtoisia laillisia väyliä Euroopan pääsemiseksi henkeä, merenpelastus pitää olla kuitenkin keskeinen teema eurooppalaisessa keskustelussa. Tarvitaan konkreettisia toimia hallitukselta. Ei voida oikeuttaa sitä, että ei ole olemassa kansanhallitusten välistä mekanismia, joka on tarkoitettu meripelastukseen ja henkeen pelastukseen, ja, ja, jossa muutkin Euroopan maat toimisivat samalla tavalla kuin Italia. On aivan selvää, että Euroopan politiikassa on ulkoistettu ulkorajojen hallinta ja tässä on annettu prioriteetti Libyan rannikkoon vartiostolle niin, että mahdollisimman pian voidaan lisätä tätä pidätysvoimaa merelle ja rajoittaa lähteen määrää ja, ja perustaa Libyan pidätyskeskuksia Italiaksi sanotaankin, että se mitä ei näy, niin sitä ei, emme tunne. Thank you very much, Mr. Bertotto. Kiitoksia paljon, herra Bertotto. Ja sitten toinen kansalaisjärjestön kollega Human Rights Watching, Judith Sunderland. 10 minuuttia teillekin puheen aikaa, 17 puheenvuoropyyntöä on kysymyksiä ja kommentteja varten ja sen jälkeen vielä aikaa teidän vastauksellenne. Kiitoksia, teen parhaani. Human Rights Watchilla on vakavia huolia EUn siir- äh, maahanmuuttopolitiikan yhteistyön teosta Libyan hallituksen kanssa. Tässä tulee syvästi huolestuttavia riskejä mukaan, kun tehdään yhteistyötä Libyan rannakkovartioston kanssa. Ajatellen näitä maahanmuuttajia, jotka ovat niin maalla kuin merelläkin. Libyan rannikkovartiostolla ei ole kapasiteettia toimia turvallisella ja inhimillisellä tavalla etsintä- ja pelastustoimissa. Libyan rannikkovartioston löytämät ja pelastamat henkilöt tuodaan Libyaan ja he ovat heitä, heitä pidätetään sattumanvaraisesti ja he ovat äärimmäisen vakavassa riskissä joutua hyväksikäytön kohteeksi, esimerkiksi kidutetuiksi tai seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Maahanmuuttajien tilanne Libyassa on todella järkyttävä ja hyvin pitkään menee, jotta maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kohtelua voidaan parantaa Libyassa. Kukaan ei kiistä sitä, että EUn lipun alla ö, toimivat alukset eivät saa palauttaa Libyan ketään, joka löydetään tai pelastetaan välimereltä, koska tämä olisi selkeä ö, rikkomus EU-lainsäädäntöä vastaan. Kuten tiedätte kaikki, Libya on sellainen maa, jossa on konfliktitilanne. Siellä kolme eri tahoa taistelee alueen hallinnosta, hallintovallasta. Ja rannikkovartiosto on myös sirpaloitunut. EU tekee yhteistyötä merivoimien rannikkovartioston kanssa. Ministeriön alainen taho on tämä ja tämä on Euroopan unionin YK tunnustama hallinto mutta tällä rannikkovartiostolla on, voi, on vain nimellinen kontrolli eh, Länsi-Libyan rannikkoalueista ja sillä olevista kaupungeista. Sawia rannikkovartiosta voimien komentaja kertoi Human Rights Watchille huhtikuussa, että hän ei ota mitään käskyjä vastaan – täältä merivoimien rannikkovartioston päälliköltä ja hän sanoi, että hänen ö, alan toimivat miehen ö, säännönmukaisesti myös hakkaavat näitä pelastettuja henkilöitä. Tässä on myös väliaikaisella hallituksella itäisessä osassa maata rannikkovartiostovoimia ja kaikkialla tuolla litorannikolla myös erilaisia pirstaloituneita toimijoita on. Ensimmäinen YK Libya-paneeli kertoi yksityiskohtia näistä linkeistä esimerkiksi rikollisjärjestöjen ja rannikkovartiostojoukkojen välillä. Rannikkovartiostot ovat mukana ihmisalakuljetuksessa ja väkivallanteossa Onko väliaikaisella hallituksella minkäänlaista valvontaa sitten yhdenkään rannikkovartioston toimijan osalta? EUn koulutus rannikkovartiosto toimijoiden osalta alkoi 2016 ja Sofiasta saatu, tie, saatujen tietojen mukaan 96 henkilöä koulutettiin merellä ja 46 sitten maalla Kreikassa ja Maltalla. Ja tulevina kuukausina esimerkiksi vielä Espanjassa koulutusta jatketaan. Koulutukseen kuuluu ihan perus merenkulkutaitoja, mutta myös kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä. Mutta näyttäisi siltä, että koulutuksessa ei ole otettu merkittävässä määrin huomioon parhaita käytänteitä pelastus, etsintä- ja pelastustoimissa. Libyan rannikkovartiosto on tehnyt erittäin selkeäksi sen, että heillä on merioperaatioihin tällainen poliisioperaatio lähestymistapa. Ja tässä on merioperaation aikana vaarallisiin toimiin ryhdytty ja on myös aiheutettu paniikkia ihmisten keskuudessa. Olemme yhtä mieltä YK on paneelin kanssa siitä, että tässä täytyy parantaa tätä valvontaprosessia EU-koulutusohjelmissa. Genan puolustusministeri esittää minimivaatimuksen perustavia nimiä koulutusta varten. Henkilöillä täytyy olla vähintään kahden vuoden palvelusaika ja heidän täytyy sitoutua pysymään rannikovartioston palveluksessa. Tässä Interpol tekee vielä taustatutkimuksia ja kuka tahansa, joka löytyy kansainvälistä terroristilistalta tai joka on tuomittu ö, ihmisalakuljetuksesta, ei pääse läpi. Mutta tässä ei kuitenkaan ihmisoikeusrikkomuksista syytettyjä tai tuomittuja libyalaisia saada kiinni. Libyan oikeusjärjestelmä on hyvin keskitettyä, se ei toimi. Ja Gaddafin eh, katumisen jälkeen kuuden vuoden aikana yhtä ainutta sotilassa henkilöä ei ole tuotu tuomioistuimen eteen. EU pitäisi pohtia tällaista sisäistä arviointimenetelmää, jonka avulla voitaisiin löytää eu ehdokkaista ne henkilöt, joiden ei todellakaan pitäisi päästä mukaan koulutusohjelman. Human Rights Watch on huolissaan myös siitä, että tällä hetkellä ei ole myöskään mitään mekanismia valvoa näitä koulutettuja henkilöitä tai niiden sen tekniikan käyttöä, mitä EU antaa käyttöön. Mutta yksityiskohtia ei vielä ole. Me uskomme, että puolueeton ja avoin valvonta on aivan ehdoton. Siinä pitäisi olla minimivaatimukset GNAlle esimerkiksi dokumentoinnista alusten osalta ja miehistöjen osalta ja ja täytyisi myös sitoutua tutkimaan vakavia rikkomuksia. EU-instituutioiden ja jäsenvaltioiden pitäisi korostaa Libyan kumppanin suuntaan tätä tilivelvollisuutta. Ajattelen esimerkiksi rikosoikeuteen saattamista, jos sille tarve on. Välimeren uhritilanne vaatii kattavaa lähestymistapaa. Tässä täytyy pystyä toimimaan turvallisesti ja etsintä- ja pelastustoiminta on osa tätä. Mutta kun tunnemme Libyan pidätyspolitiikan, pidätyskeskuksissa täytyy parantaa olosuhteista, olosuhteita ja tässä tavoitteet ovat kyllä vielä aika pitkällä. Tällä hetkellä Libyan rannikkovartioston joukot eivät pysty vastaamaan merihätätilanteisiin inhimillisellä ja turvallisella tavalla ja ne, jotka löydetään ja pelastetaan, ovat todella vakavan hyväksikäytön uhan alla. Tästä syystä EU pitäisi pitää kiinni sellaisesta järjestelmästä, jossa EUlla on valvontavalta ja johtajuus kaikissa etsintä- ja pelastustoimissa Välimerellä. tässä pitäisi mennä pitkälle yli virallisen merialueemme toiminnassa. Ko- vahvasti korostamme tarvetta paljon suuremmalle tuelle Euroopan unionilta Italian suuntaan. Samalla myös pyydämme Italiaa ja muita jäsenvaltioita tunnustamaan etsintä- ja pelastustoimien merkityksen, niiden joita kansalaisjärjestöt ovat tehneet me ilmaisemme huolemme siitä, että yritetään keskisellä välimerellä rajoittaa kansalaisjärjestöjen etsintä- ja pelastustoimia. Human Rights Watch ja Amnesty International tänä aamuna julkaisivat yhteisen lausunnon, jossa ilmaisimme huolemme siitä, että Italian ehdotettu Italian ehdottamat käytännössäännöt saattavat estää tai haitata keskeisen välimeren operaatioita ja niitä mahdollisuuksia, joita alustakapteeneilla on merilainsäädännön mukaisesti. Eritoten, jos ei anneta alusten tulla Italiaan jos, silloin, kun ne eivät ole allekirjoittaneet tätä käytännössäännöstä, on erittäin huolestuva. Tämä ehdotus tulee keskellä tätä kampanjaa, jonka Marko Bertotto tuossa omassa puheenvuorossaan mainitsi. Italia eh, painostaa eh, muita jäsenvaltioita jakamaan enemmän taakkaa etsintä- ja pelastustöistä. Niin me olemme sitä mieltä, että mikä tahansa käytännön säännöstö, sen pitäisi tehdä pelastustoimista tehokkaampia sen sijaan, että ne rajoittaisivat näitä. Ja tätä kaikkea pitäisi tehdä eh, kuulemalla myös eri muita kuin valtiollisia toimijoita. Ja tämän käytännön säännösten ei pitäisi millään tavalla liittyä alusten rantautumiseen Italian. Kiitos. Thank you, Ms. Sunderland. We've... Kiitoksia, Rova Sunderland. Ennen kuin annan puheenvuoron jäsenvaltiolle, mm, mainitsisin, että puhujalista on nyt suljettu. Kaikki, jotka ovat puheenvuoroa pyyntäneet, ovat nyt listalla, mutta pyydän, että et enää pyydä puheenvuoroa. Täällä on 17 kollegaa, joille annan puheenvuoron, mutta ennen sitä keskustelimme toiminta, komission toimintasuunnitelmasta ja säännöstöstä ja saimme Marjorie kenties äh, muutaman minuutin päivitys tähän sinulta, koska eilen kävimme keskustelua salissa, mitä, minkälainen tämä komission äh, toimintasuunnitelma on. Olisi varmaan hyvä Saimon kuulla hieman, että missä tässä mennään. Kiitos. Ihan lyhyesti ehkä voisin kertoa vähän kontekstista ja ehkä hiukan vastata esille otettu, otettuihin kysymyksiin. Ensin hyvin tärkeä seikka. 2015 jälkeen EUn resursseja on kolminkertaistettu meripelastuksessa ja on oltu mukana pelastamassa tuon sen ihmisen henki. Haluaisin tässä yhteydessä myös osoittaa kunnioituksen kansalaisjärjestöille, jotka ovat nekin pelastaneet suuren määrän ihmishenkeä merellä. Me annamme tunnustuksen tälle. Mutta samalla ja traagisesti on huomattava, että Välimerellä kuolee yhä liian moni. Tärkein syy tähän on se, että keskisen välimeren reittiä pitkin kulkee yhä suurempi määrä ihmisiä, mutta myös siksi, että on eh, näiden ihmissalakuljettajien eh, murhaa miesmaista toimintaa. Ja niin kuin Frontexilta saimme kuulla ja rajavartiostolta saimme kuulla näitä esimerkkejä, mitä tapahtuu. Meidän pitää muuttaa ihmissalakuljettajien toimintamalli ja näin voidaan estää henken menettäminen. On löydettävä tapaa lopettaa nämä järjestämättömät ihmisvirrat, pitää antaa järjestetyt lailliset muuttotavat, jos ajatellaan kaikkein heikommassa asemassa olevia ihmisiä. On tärkeää, että he voivat päästä oikeasti ja sääntöjen mukaan Eurooppaan. He eivät ole salakuljettajien työn keskiössä näistä aiheista puhuttiin eh, äskettäin myös Tallinnassa neuvostossa ja ministerit suhtautuvat tähän suunnitelmaan myönteisesti. Eli tarkoitus on antaa tukea Italialle, johon kohdistuu valtava muuttopaine. Sitä varten meidän on ponnistetaan lisää sekä Italiassa että keskisen välimeren reitillä. Tätä ratkaisua ei ole, tämä on myönnettävä eikä tilanne muutu yhdessä yössä, mutta on kuitenkin nopeutettava toimintamme ja tällä voi olla merkitystä ihmishenkien pelastamiselle. Meidän on lisättävä toimia salkolettajaa vastaan. Kyseessä on selkeinen suuntaviivan antaminen kaikille niille, jotka ovat mukana pelastustoiminnassa on vahvistettava Libyan rajavartioston kapasiteettia ja tehtävä lisää yhteistyötä Pohjois-Afrikan maiden kanssa, kuten Tunisian ja Egyptin kanssa. Ja pitää tehdä selväksi, jos ajatellaan meidän työtämme, me saamme komissiolta varoja tähän Libyan eh, rajavartioston kouluttamiseen. Tämä liittyy Seahorses-toimintaan eh, ja UNHCR on tässä mukana. Me olemme mukana myös eh, turvatarkastuksia tekemässä. Siinä on mukana jäsenvaltiot ja tarkastellaan kaikkia niitä henkilöitä, jotka pääsevät mukaan tähän koulutukseen. Meillä voi aina tehdä lisää ehdotuksia parannuksiksi, mutta kyllä meillä on jo tällainen eh, hyvä tausta, tarka, taustojen tarkastusmenettely käytössä. Ja mm, on myös mahdollista Eh, uudelleen siirtojen kautta ihmisiä tuoda Eurooppaan. Juuri viime viikolla kävimme Libe-valiokunnassa puhumassa tästä asiasta. Meillä on yli 47 000 jo tarjolla rahaa siihen, että Libyasta ja Nigeristä voitaisiin yhdessä UNHCRn kanssa eh, tuoda ihmisiä Eurooppaan. Ja meillä on myös minitin uudistussuunnitelma, jonka tarkoituksena on Italian kanssa parantaa turvapaikkaa menettelyä ja palautusmenettelyä niin, että toimittaisiin nopeammin, lisättäisiin vastaanottokapasiteettia erityisesti toisen eh, linjan keskuksissa ja myös pidätyskeskuksien mahdollisuuksia pitäisi lisätä ja on tarkoitus antaa Italialle selkeä lisätukea. Ja käytännön säännöistä loppukommentti, niin kuin sanoimme Italian tuki toimintasuunnitelmassa, että siitä voi olla hyötyä ja me kyllä tuemme Italian aloitetta saada aikaiseksi käytännössä säännöt on kuitenkin korostettava sitä, mitä tällä käytännön säännöstöllä tehtäisiin? No sillä annettaisiin kansalaisjärjestöille selkeät säännöt sen suhteen, miten tehdä yhteistyötä EU-operaatioiden kanssa ja antaa niille varmuus siitä, että Italiaan voidaan tuoda Italian alueelle ne ihmiset, jotka on mereltä löydetty. Olen lähes yhteistyössä Italian viranomaisiin, olin eilen Roomassa ja me uskomme, että tämä pitäisi hoitaa vuoropuhelussa kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja voin vastata kysymyksiin vielä tämän jälkeen. Kiitoksia. Sitten jäsenten puheenvuorot, kysymykset ja kommentit. Kuten sanoin kollegat, 17 puheenvuoropyyntöä on tullut, joten pitäkää kiinni kahden minuutin puheenvuorosta. Jos myöhemmin jää vielä aikaa, voimme vielä lisäkysymyksille antaa puheenvuoroja. Edustaja Metsola aloittaa. Ah, Ei. Sitten Rova kaksi minuuttia maksimissaan per henkilö. Thank you very much, Chair Old. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua aika lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kansalaisjärjestöjä, jotka tukevat etsintä- ja pelastustoimia välimerellä. Olen yhtä mieltä, että näitä ponnisteluja on, on koordinoitava kaikkien toimijoiden kesken. Käytännössä näistä on tärkeää, että kaikki etsintä- ja pelastustoimissa olevat toimijat pitäisi olla mukana tässä säännöstössä sekä vain jotkut. Olen myös yhtä mieltä siitä, että pelastustoimet on vain yksi askel ja tämän jälkeen on otettava vastuu vastaanotostaan, kotouttamisesta, turvapaikka menettelyistä. Ja tässä selvästikin tarvitaan enemmän työtä kaikissa jäsenvaltioissamme, eikä pidä kenenkään piiloutua jo populististen toimien taakse. Arvostan sitä, mitä kerrottiin näistä työntötekijöistä. Tästähän puhumme, eikä vetovoimatekijät ole tärkeitä. Meidän on puhuttava työntötekijöistä. Puhutaan pakkomaahanmuutosta, saattaa, sotaa, kidutus, surkeat olosuhteet, kauhea köyhyys ovat näitä tekijöitä. kun Libyasta tulevia pakolaisista puhutaan, niin monet tulivat Libyaan työn perässä ja nyt he ovat joutuneet ansaan aivan hirvittäviin olosuhteisiin ja he heitä kidutetaan ja heidät ja he joutuvat ihmiskoulu, käsiin ja heidät pakotetaan sinne kumiveneisiin ja sitten ne rannikkovartijoista pakottaa heidät takaisin ja jälleen ihmissalakuljettajien käsiin joutuvat. E, meidän olisi siis e, nostettava valmiustasoa niin, että ryhdytään toi, toimiin ja Kinkeen Metsälan mietinnössä pyydettiin kauan sitten holistista lähestymistapaa, niin että kaikki jäsenvaltiot e, tekevät oman osuutensa ja ottavat vastaan näitä turvapaikanhakijoita ja hoitavat kotouttamisprosessin ja tekevät työtä myös Euroopan unionin ulkopuolella olevien työntekijöiden kanssa, niin että voidaan puuttua näihin ongelmiin. Natalie. Natalie, Robert Merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä keskustelusta. Sen avulla saamme vähän vähemmän epämääräisen kuvan siitä, mitä nyt juuri tapahtui ja näin näemme, minkälainen vastuu meillä on. Eurooppalaisilla on paljon kysymyksiä eikä aina vastauksia. Minä haluaisin ehkä puheaikani käyttää siihen, että käsittelisin Frontexin sanomaa, kun uutta asetusta neuvoteltiin, se meni todella nopeasti, koska haluttiin saada se nopeasti täytäntöpano kelpoisiksi, että voitaisiin pelastaa henkiä Välimerellä. Ja haluaisin muistuttaa, että Välimeri on Euroopan sivilisaation kehto ja nyt siitä on tullut Euroopan hautausmaa. Viime vuonna saimme kuulla, että yli 2000 ihmistä – on 2017 alun jälkeen hukkunut ja hävinnyt Välimerelle. Me taistelimme sen puolesta, että Frontex voisi olla vastuussa etsintä- ja pelastustoimista. Tämän mainitsitte, hyvä johtaja. Mm, Me taistelimme tämän puolesta, mutta tämä on Eh, ihan selkeä eh, kansallisen oikeuden määräys, eli ei tätä mm, tarvinnut sinne asetukseen lisätä, mutta me kuitenkin kovasti korostimme sen mukaan ottamista ja se saatiin tänne mukaan Frontexin yhdeksi tehtäväksi, niin kuin muistutitte. Yhdessä eilisessä keskustelussa live-valiokunnassa, kun puhuttiin asetuksen täytäntöönpanosta ja täälläkin se saatiin kuuda epäsuorasti, että ainoastaan yhdeksän jäsenvaltiota osallistuu aivan täysin rinnoin asetuksen täytäntöönpanoon ottaen huomioon nämä eh, kapasiteetit, vaikka tämä on jo 2017 tammikuusta alkanut voimassa. Ja tämä tietysti vaikuttaa sitten siihen, minkälaisia etsintää pelastustoimia voidaan tehdä. Saimme juuri teiltä kuulla, eh, hyvä johtaja, että Frontexin piti samalla pyrkiä etsintä- ja pelastustoimiin ja torjumaan rikollisuutta ja terrorismia ja siirtämään tietoa eteenpäin. Mutta jos ajatellaan niitä prioriteetteja, kun kuulee kaikkien laista ja lukee eri puolilta erilaista, niin tästä tulee nyt sellainen mieli kuvaa tai kysymys, että eikö ykkösasiana pitäisi ilman muuta olla henkeen pelastaminen, eikö olisi helpompi ehkä näitä tehtäviä hoitaa, jos kaikki valtiot olisivat siinä mukana, siis mukaan lukien etsintä- ja pelastustoimet. Millä on muitakin kysymyksiä, mutta tämän asetin etusijalle, vaikka mielen tulisi vaikka mitä tämän päivän kuulemisen tiimoilta. Kiitos. Tiedän, että tämä nyt ei ole helppo aihe, on erittäin tärkeä, mutta pyytäisin, että pidät, pitäisitte puheenajasta kiinni. Edustaja Pinelli seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin keskittyä näihin käytännön sääntöihin kansalaisjärjestöille, joista Galiana puhui. tämän hyvin huolestuttava myös laillisesti katsottuna. Ensinnäkin tässä on täysin sivuutetaan se, että Vapaaehtoiset käytännössäännöt on jo valtava enemmistö kansalaisjärjestöstä allekirjoittanut Human Rights järjestöstä alkaen ja, ja näin ollen on olemassa heitä ohjaavaa lainsäädäntöä, nimittäin mar- mere, merenkulun yleissopimus. Tässä on tämä vapaaehtoinen kansalaisjärjestöjen käytännössä, joka on jo valmis. On myös vakavaa, että tässä uusien sääntöjen laatimisessa ei kuulla kaikkia kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät etsintä- ja pelastustoimien. Tiedän, että yleisesti ottaen heidän pyyntönsä on ohitettu. Säännöstössä on joitakin kohtia tuolla Italiassa, jotka joiden tarkoituksena on tehdä mahdottomaksi ihmisenkin pelastaminen. Mainitsin niistä muutaman. On ehdottomasti kielletty toimia Libyan alueellisilla merillä. Siellä kuolee suurin osa henkilöistä. Triton ei ole läsnä tuolla alueella. Ja tämä on ehdoton kielto. Se on, se on laitonta, koska meripelastus on velvoitettu, velvoitettu joka paikassa. Libya ei ole kyennyt vielä perustamaan saara-aluetta eikä ole edes allekirjoittanut Geneven yleisöpymystä. Sitten puhelinyhteydet ja valomerkit, äh, nekin on kielletty, kielletty näyttää siltä, että tämä provosointi se tekee aivan mahdottomaksi. Äh, nämä toimet äh, kansallisissa, kansallisissa säännöissä valomerkien käyttäminen on mainittu. Sitten Libyan rannikkovartioston toiminnasta tiedämme, että var, rannikkovartioston ja Naton nyt usein puu, kuuluvat näihin mi- miliseihin ja tekevät yhteistyötä salakollettien kanssa. He usein ampuvat näitä siirtolaisia, eivätkä he vastaa tekemisistään millekään valtiolliselle viranomaiselle, joka olisi luotettava edelleen kansalaisjärjestöjen laivoilla pitäisi olla oikeudellisia edustajia. Tämä rikkoo kansallisjärjestöjen toiminnan puolueettomuutta ja etsintä- ja pelastustoimien puolueettomuutta. Thank you, Barbara. Laura Ferrara, please. Laura Ferrara seuraavaksi. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Frontexia, MSF, Human Rights Watchia ja rannikkovartiostoa osallistumisesta tähän keskusteluun, jossa on ilmennyt merkittäviä tietoja ja haluaisimme niihin selvyyttä vielä. Ensinnäkin Frontexin puhe, puheenvuorosta, eli että suurin osa merillä pelastuteista maahanmuuttajista paljastuvat taloudellisiksi maahanmuuttajiksi. Tästä pitäisi pohtia, mikä on maahanmuuttovirtojen rajoittamisperiaate Dublinin asetusta sovelletaan nämä henkilöt puretaan Italiassa, he jäävät Italiaan, meillä ei ole minkäänlaista yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden kanssa. Meidän pitäisi siis ymmärtää, kuinka halutaan tätä taloudellista maahanmuuttoa hallinnoida Euroopan tasolla. Sitten kysymyksiä kansalaisjärjestöille. Nyt niitä on 20-30 000. Missä he ovat nyt aivan 20-30 mailin päässä. Missä he nyt tällä hetkellä sijaitsevat siellä Libyan rannikon suhteen? On tämän tärkeä ymmärtää, niin että ymmärtää, miten nämä operaatiot toimivat, kuinka niitä to- koordinoidaan. Kysymme tätä komissiolta, mutta emme ole saaneet vielä vastauksia. Miksi aina valitaan Italian rannikko satameksi näille pelastustoimijoille? noudatetaanko siellä tiettyjä sääntöjä vai onko tämä valinta, jonka he itse tekevät. Sitten Triton-operaatiosta. Tämän kysymyksen esitän Frontexille. Onko totta, että Frontexin toimintasuunnitelmassa kaikki Triton-operaation purko-operaatiot on suoritettava Italiassa? Tämäkin on tieto, joka meillä on kansalaisjärjestöjen laivat ja rannikkovartioston laivat kaikki tulevat Italiaan. Olemme todella vaikeassa tilanteessa Italiassa, koska yhdessä Dublinin asetuksen kanssa nämä henkilöt lopulta jäävät Italiaan. Ja niin kuin saksalainen kollega sanoi, laivoista tulevat ihmiset ovat vain osa maahanmuuttovirtoja, koska sitten meillä on koko tämä vastaanottokysymys ja Italiasta on nyt tullut todellinen Euroopan pakolaisleiri yhä enemmän tulee enemmän ihmisiä aluksilta ja yhä enemmän menehdytään merellä. Ja tämä vain jatkuu, kun ihmisalakuljettajien ansiosta, miten Euroopan unioni aikoo tähän puuttua ja vastata, mitä se aikoo tehdä Euroopan tasolla vai jätetäänkö tämä nyt vain Italian harteille koko välimeren maahanmuuttoasian hallinnointi siis. Thank you. Mr. Coelho, please. Kiitoksia edustaja Coelho seuraavaksi. Yeah. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Sallikaa minun aloittaa kolmella seikalla. Ensinnäkin, me olemme korvanneet eh, italialaisoperaatio, mainosin eh, eurooppalaisella Tritonin, Triton operaatiolla. Toiseksikin tänä päivänä kansalaisjärjestöt toteuttavat yhden neljästä pelastustehtävästä Välimerellä ja kolmanneksikin kuolien uhron, kuolonuhrien määrä per tuhat henkilöä on suurempi tänään, tänään kuin mitä se oli muutama vuosi sitten. Muutama kysymys nyt. Voimmeko olla yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy ratkaista tämä humanitaarinen kriisi, kun samalla täytyy ratkaista myös tämä toinen suuri ongelma, eli tehokas eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä. Toinen kysymys. Tässä on mahdollisuus ja modus operandi näillä ihmisten salakuljettajilla. Olosuhteet ovat pahemmat kuin ennen. Yksi Sofian tavoitteista nyt tässä oli tuhota näitä Venäjä. Ovatko nämä kaksi, äh, Venäjä, ovatko nämä kaksi seikkaa nyt liitoksessa toisiinsa? Kolmaksenekin meidän ei pitäisi demonisoida tässä kansalaisjärjestöjen toimintaa. Ne pelastavat ihmisten henkiä, jäsenvaltiot eivät. Meidän täytyy koordinoidulla tavalla tehdä yhteistyötä. Tätä varten komission toimintasuunnitelma on hyvä tapa edetä, mutta alusta saakka haluan tehdä selväksi sen, tässä äh, mikään pakkoratkaisu näihin ongelmiin ei ole koskaan se paras vaihtoehto. Kiitos. Okay, so... Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kenki. grazie Claude. E, Kiitoksia Claude. Minäkin halusin kiittää Italian rannikkovartiosta, lääkärit ilman rajoja, Human Rights Watchia ja Frontexia näistä esityksistä ihmishengen säilyttäminen on kaikkein tärkeintä. Etsintä- ja pelastustoimet on prioriteetti ja velvollisuus, niin kuin täällä muistat, että se on humanitaarisessa mielessä ja myös oikeudellisessa mielessä tällainen velvollisuus. Kyseessä ei ole siis mm, se, että kuka parhaiten ehkäisee rikollista toimintaa merellä ja kuka pelastaa Italialaisena minä olen ylpeä siitä, kuinka jatkuvasti rannikkovartiostomme on tehnyt työtä ja, ja paikannut yhteisen järjestelmän puutteita, mutta olen kyllä närkästynyt siitä, kuinka törkeitä syytöksiä on ka- kansalaisjärjestöihin kohdistettu. Ne ovat perusteettomia ja ne myrkyttävät koko tämän keskustelun. Kuten täällä on usean kertaan muistettu, että tämä on historiallinen, rakenteellinen ja mahdoton pysäyttää mitään todellisia vaihtoehtoja meripelastukselle ei ole. Se on meidän velvollisuutemme. Meidän on vastattava tähän oikeudenmukaisuuspyyntöön, jota Euroopalta odotetaan. Jäsenvaltiot, jotka jättävät Italian yksin tässä asiassa egoistista syistä, on totta, että poissa silmistä, poissa mielestä, mutta Välimeri ei ole vain meidän meremme, vaan todellakin niin nämä 80 000 ihmistä, jotka vuoden alusta ovat saapuneet italialaisiin sataminen ei ole se ongelma. Olen kapteenin kanssa yhtä mieltä, että tulevaisuus on se ongelma. että Tämä on rakenteellinen ongelma. Tarvitaan kunnollisia, kunnollista politiikan välineitä. Tässä, tässä parlamentissa viime huhtikuussa äänestimme tekstistä – Metsolan kanssa. Kyseessä oli päätöslauselma holistisen lähestymistavan puolesta. Siihen suuntaan olisi mentävä. Kiitoksia. Thank you, Cecil. Um... Kiitos, Cecil. Edustaja Poljeesi. Grazie, presidentti. Innanzitutto un plauso. Kiitoksia, puheenjohtaja. Todella onnittelut Italian rannikkovartiostolle. Vähän vähemmän voin äh, osoittaa suosiota muille jäsenvaltioille, koska solidaarisuus Italiaa kohtaan ei ole oikein näkynyt. Siellä on 12 laivaa, muutama helikopteri ja jonkun verran rannikkovartioita Triton operaatiossa, mutta se ei kyllä näy, kun e, Eurooppa-mielisen Macronin Ranskan satamat on suljettu tai Espanjan satamat myöskin. Nyt on kuitenkin hätätilanne, joka ei ole ainoastaan Italian, vaan Euroopan hätätilanne. Haluaisin tuoda teille esille joitakin tietoja, joista on jo puhuttukin Frontexin edustajan suulla ja Laura Ferrarakin siihen viittasi, Välimeren keskialueella suurin osa maahanmuuttajista on talouspakolaisia, pakolais, vain 5 prosenttia Italiassa olevista maahanmuuttajista on pakolaisia. Tämä on tärkeä tieto, kun asiaa käsitellään jatkossa. Minä uskon, että on aivan selvää, että on pelastettava kaikki ihmiset, eh, jotka vain voimme pelastaa, mutta meidän on rajoitettava Libyasta lähtevien henkilöiden määrää Libyan rannikkovartiosta ja Libyan viranomaisten yhteistyön avulla erityisesti antamalla eh, tukea Afrikka, Afrikkaan. Thank you. Malin Björk, please. Kiitoksia, Malin Björk. Eh. Kiitos. Kun kuuntelee kutsu vieraita, niin vähän hämmentyy. Me haluamme nyt puhua etsinnästä ja pelastuksesta, mutta kaikki vieraat eivät näin tehneet. Ja tämä osoittaa, että meidän on vaikea keskittyä ihmisenkin pelastamiseen. Minä olen Ruotsista kotoisin ja kotona puhumme siitä, miten pitäisi ehkäistä lasten hukkuminen, kun he käyvät uimassa tänä kesänä. Ja nyt kuitenkin täällä ikään kuin eh, kiistämme sen työn, mitä nämä järjestöt tekevät, kun henkiä pelastetaan välimerellä. Kyseessä ei ole ihmisten pysäyttäminen, vaan todellakin henkien pelastaminen. Tämä pitää tehdä selväksi. Meillä on tiettyjä ongelmia sen pohjalta, mitä on tänään kuultu. On ymmärrettävä, että MSF ja muut ovat siellä paikalla siksi, että me emme kykene toimimaan. Tämä sanoitte suoraan ja siksi ratkaisu on se, mitä parlamentti on pyytänyt, että pitäisi olla lisää eurooppalaista etsintä- ja pelastustointa, lisää etsintä- ja pelastustoimintaa jäsenvaltioita ja toinen ratkaisu on sitten nämä ihmisten tuominen maihin. Tämä ihmisten tuominen maihin tarvitaan turva. Satamia Italia on sellaisia pyytänyt. Ja jos tilanne on tällainen, pitäisi miettiä, mistä satamista voisi olla kyse ja minkälaisia sisäisen siirron mekanismia voitaisiin ottaa käyttöön. Ratkaisu ei voi olla se, mitä, siis pitää huomioida se, mitä täällä on tänään kuultu, että Libyan rannikkovartisto ei ole mikään vaihtoehto, sillä ne, se ei pysty vastaamaan etsintä- ja pelastustarpeisiin, eivätkä he pysty myöskään varmistamaan sitä, että ihmisiä ei kohdella täysin väärin, kun heidät viedään maihin. Eli nämä eh, niin kutsutut eh, Libyan rannikkovartiostot tai eh, sotilasjoukkiot, ei niihin, niiden varaan pidä rakentaa, pitää ajatellaan demokratian lisäämistä, mutta pidemmällä ajalla, mutta nyt kirjaisinta on se, että tarvitaan etsintä- ja pelastustointa ja turvasatamia. Muuten tulemme jälkeenpäin muistamaan tämän ajan Euroopassa löytää poliittisia ratkaisuja ja todella häpeämme sitä, miten toimimme. Edustaja Venver. Tack så mycket. Ja, det var en... Kiitoksia puheenjohtaja. Tänä aamuna on kovin paljon saatu tietoa, mutta kysymyksiäkin yhä riittää. Se, mitä tässä nyt nähdään, on uusi maahanmuuttokriisi. Se samantyyppinen kuin nähtiin vuonna 2015. Tämän tuloksena meidän täytyy nyt ryhtyä tarkastelemaan näitä ongelmia, todella löytää nämä ongelmat. Me olemme yhtä mieltä siitä, että me puhumme suuressa enemmistön osalta ö, taloudellisesta maahanmuutosta. me enää puhu sota-alueelta tulevista henkilöistä. Eli puhumme taloudellista maahanmuuttajista, jotka tulevat pääasiallisesti Afrikan ylikansoittuneista maista. Puheenjohtaja Miller, Portugalin tulkausta. En ymmärrä, mitä täällä sanotaan. Meillä on kovin vähän nyt aikaa. Jatkakaa vain, Rovinberg. Niin, minä puhuin Afrikan maista, joissa monet ihmiset ovat päättäneet lähteä Eurooppaan. Heillä on, he ovat löytäneet töitä laillisesti tai laittomasti ja nämä miehet lähettävät rahaa takaisin perheillensä Afrikkaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä on houkutteleva tapa monille muille ihmisille. Miljoonat ihmiset haluavat tulla Välimeren yli Eurooppaan parantaakseen taloudellisia olosuhteitaan ja auttaakseen perheitänsä. Tässähän tämä ongelma todellisuudessa on. Ja jos tarkastellaan nyt tätä kansalaisjärjestökysymykseen, The New York Times Timesissa oli neljätoista kesäkuuta artikkeli siitä, miten suurin osa näistä pelastus- ja etsintä- ja pelastustoimista toteutetaan Libyan rannikolla tai sen lähellä. Mutta mutta tänään kuulimme, että itse asiassa salakuljettajat ottavat näistä veneistä vain moottorit pois niin, että veneet menevät seuraavalle merialueelle. Mikä tässä nyt ongelmana on? Ihmiset riskeeraavat elämänsä yhä vain vaarallisimmissa aluksissa. Meidän täytyy nyt todella pureutua ongelmien ytimiin. Jos tarkastellaan sitä, mitä Italiassa tapahtuu, niin nähdään, että Italia ei vain pysty ö, hoitamaan kaikkia näitä maahanmuuttajia. Entinen pääministeri Renzo sanoi, että Italialla ei enää enää ole moraalista velvoitetta auttaa maahanmuuttajia. Paikalla tapahtuva ihmisten auttaminen on paljon parempi. Täytyy pureutua tämän ongelman ö, alkusyihin ja miettiä, miten voidaan enemmän pelastaa myös ihmisiä merillä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia, erityisesti kappi, kapteeni Gallinellia, joka toi esille muutamia erittäin kiinnostavia asioita. Hän erityisesti sanoi, että ei voida ajatella että Libya olisi turvallinen purkautumispaikka, paitsi force majeure-tapauksissa. Uskon, ja komissiossa on unohdettu tämä tieto. Haluaisin kiittää siitä, että muistutettiin, että ongelma on se, ettei ole laillisia väyliä maahantulolle. Ei riitä, että lisätään poliisien määrää, jotta voidaan eh, tehdä tästä loppu, vaan ainoa tapa on, on, on että eh, mahdollisuudet hakea kansainvälistä suojaa. Ei ole mitään vaihtoehtoja etsintä- ja pelastustoimille. Merellä olin SOS välimerialuksella Kataniassa ja verran myös satamaviranomaisen luona ja siellä oli hyvin päteviä ihmisiä, jotka hyvin hienosti tekevät yhteistyötä rannikkovartistojen ja satamaviranomaisten kanssa ja yli puolet henkilöistä, jotka saavat tukea, jotka tulevat Libyasta, niin ovat kärsineet väkivallasta ja kaiken tyyppisestä kidutuksesta – Tämä keskustelu on aivan absurdi, jossa kohteena ovat eh, kansalaisjärjestöt. Eh, he selkeästi paikkaavat eh, aukon, joka on jäänyt Euroopan unionin toimintaan, etsintä- ja pelastustoimien osalta, niin kuin Bertotti sanoi, on, on puututtava juuri näihin Tritonin selkeisiin puutteisiin ja joista oli puutetta, humanitaarinen etsintä ja pelastustoimi mandaatti puuttuu edelleen sekä Triton että Sofia-operaatiolta. On hyvin tärkeää, että äh, niin kuin toimintaohjelman nimi on toimet äh, Italian tueksi. Tämä on pelkkää huijausta, koska mitään tukea Italialle ei ole, vaan tässä vain ulkoistetaan äh, nämä asiat muille maille ja Italia eristetään, niin kuin Kreikan kanssa on jo tehty. Aina ratkaisut ovat sitä, että että kaikki sijoitetaan muualle sama mikä kansallisuus on kysymys, ja sitten on annettava laillisia väyliä kaikille jäsenvaltioille ja päästävä eteen tästä Dublinin asetuksen ulkokultaisuudesta ja ensimmäisestä vastaantulomaaperiaatteesta. Näin voitaisiin välttää ainoastaan, että Italia ja on kaikki jäävät. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Kouhe. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja olen harmissani siitä, että näinä vuosina olemme huomanneet, että ainoa turvallinen satama on minun alueeni Sisilian saattama, muut Euroopan satamat, kuten Malta, katoavat kartalta kokonaan, vaikka Maltakin on siinä vieressä. Tietyt asiat olisi tehtävä selväksi koskien italialaisia ja eurooppalaisia kaunista solidaarisuuspuheista. Riippumatta Italian suhteen niin, ja italialaisia suhteen, niin kun ajatellaan jäsenvaltioita ja hallituksia, jotka ovat myös tässä parlamentissa, niin, niin aika vähän sieltä on mitään tehty. Haluaisimme tietää, onko jonkinlainen sopimus olemassa. Pyydämme Frontexia komissiota toimimaan niin, että, että ne talouksia menisi muuallekin. Niin, niin kuin Triton-operaatiossa on todettu. Mitä sitten tulee suhteisiin kansalaisjärjestöjen kanssa. Enhän me haluamme hyökätä kenenkään kimppuun. Me tiedämme oikein hyvin, että monet näistä tekevät hyvää työtä, mutta, mutta Italiassa tuomioistuimissa on tiettyjä tutkimuksia käynnissä. Meidän on kunnioitettava tuomareiden työtä ja meidän kysyttävä Frontexilta, onko totta, että on ollut epäselviä tilanteita jostakin kansalaisjärjestöistä ja libyalaisista on raportoitu tietyllä tavalla viime vuosina pelastuspaikat ovat siirtyneet yhä lähemmäksi Libyan rannikkoa. Haluaisin sitä kysymykseen järjestellä lääkärit ilman rajoja. Kuuntelin kyllä tämän puheen, mutta aiotteko taata täyden avoimuuden ja asianmukaisuuden kaikilta kansalaisjärjestelyille, jotka toimivat välimerelle. Frontexilta komissiolta haluaisin kysyä äh, tästä näistä käytännön säännöistä kansalaisjärjestöjen varten. Tehdäänkö tämä täysin avoimesti ja asiallisesti? Voidaan odottaa, että jotain äh, äh, säännönvastaisuuksia on tapahtunut, jos kerran tällaisia sääntöjä halutaan perustaa. Mitä nämä ovat mahtaneet olla? Sylvie Merci. Euh, Kiitos. On hyvä, että käydään tätä keskustelua, koska näin voidaan välttyä tietystä kompastuskiviltä, erityisesti jos ajatellaan, että etsittäisiin tässä joku syyllinen, niin sillä meillä on Kreikka ja Malta ja kauan sitten Espanjan tapaukset ja näin tämä keskustelu voi vähän rauhoittua, koska julkinen keskustelu on vähän hysteeristä välillä ja näin asiat eivät myös sekoitu toisiinsa. Meidän keskusteluissamme on se erotettava toisistaan ne ihmiset, jotka eh, esittävät turvapaikkaa hakemukseen ja toisaalta maahan muuttavat henkilöt ja meidän on puhuttava myös palaamiskysymyksestä. Sitä ei voida enää välttää täällä live-valiokunnassa. Ja jos puhutaan kansalaisjärjestöjen syyttämisestä tai sitten siitä, että annettaisiin kulkulupia eikä rekisteröidä ihmisiä tai että kaikki pidätettäisiin tästä tietysti sääntö tai että käytettäisiin turvapaikkamenettelyä ja muita sovittuja menettelyjä. Tämä tilanne on aika monimutkainen ja oli hyvä kuulla nämä eri perustelut kannat, mutta kuitenkin mitä herra Kalineli äsken sanoi oli juuri samanlainen kuin mitä Euroopan parlamentissa yleisesti ajatellaan, että tarvitaan erilaisia ratkaisuja lyhyelle, keskipitkälle ja pitkälle aikavälille. Jos vain yhteen keskitytään, niin ei päästä tavoitteeseemme. Parlamentaarikon meidän roolimme on se, että pitäisi ajaa tätä asiaa komissiossa ja myös neuvoston suuntaan. Meillä on sitten vielä pari seikkaa, eli pitäisi torjua ihmissalakuljettajien toimia ja rahoitusta. Tätä ei pidä unohtaa. Voisivatko puhujat kertoa, mikä tilanne on, miten pystytään edistymään tämän eh, taloisen toiminnan valvonnassa ja sitten viimeisenä Dublin asetusta työstäviä kunnioitan kovasti, mutta meidän pitää kuitenkin saada tämä keskustelu loppuun vietyä ja pitää myöntää, että Dublin asetus nykytilään tässä enää toimi. No niin, kollegat, meillä on aika ongelma. Tässä on Toje Costa Mitchell. Intervelt ja muutama muukin puhujalistava joten Pyytäisin, että tässä, että joko nyt muutaman minuutin ajan kuulemme vastauksia tässä kutsuvierailtamme tai ö, sitten käymme näitä kysymyksiä läpi. Meillä on vielä tärkeä Kreikkaan liittyvä ylimääräinen kokous tulossa. Aika ei ole. No niin, tämä riippuu nyt teistä. Pahoittelen, mutta tämä oli ylimääräinen valiokunnan kokous. Tässä on nyt valinta tehtävä. Hiljaisuus. Kyllähän me jo kuulimme paljon puhujia, jotka toivat kysymyksiä esille. Haluaisimme kenties kuulla nyt kutsuvieraita vai teitä? Yksi tai toinen. Te haluatte puhua. Voin sitten pyytää anteeksi puheen kunnia, vier, kutsuvierailtamme. Kuunnelle teitä, kuulemme teitä joku toinen kerta uudestaan. No, minä voin luopua kyllä puheenvuorostani. Rova Intveld. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhykäisesti yritän nyt puhua. Kuulemme paljon ö, väitteitä ja ehdotuksia kansalaisjärjestöistä, mutta haluaisin tietää tasan tarkkaan, mistä kansalaisjärjestöjä syytetään ja mitä tällä käytännön säännöstöllä pitäisi ratkaista. Eikä tässä pitäisi kansalaisjärjestöjen painostuksen sijaan painostaa jäsenvaltioita, kansallisia hallituksia, sitten Libyan rannikkovartiostosta tähän mennessä noin 150 miljoonaa euroa on suunnattu Libyan rannikkovartiostolle ihmisoikeuskoulutukseen. Tämä nyt on aika mielenkiintoista. Haluaisin tietää, kuka valvoo näitä koulutuksia, miten tarkistetaan se, että koulutettavat ymmärtävät ja panevat täytäntöön nämä periaatteet ja kuka valvoo näiden varojen käyttöä? Kuinka tiedämme edes, että varat käytetään itse asiassa niin kuin haluaisimme, että ne käytetään? Rova Winberg ja Ferrara molemmat sanoivat, että nämä tulijat ovat pääosin taloudellisia maahanmuuttajia. Kenties he ovat sitä, kun he tulevat Libyaan, mutta kun he lähtevät Libyasta pois, he Heistä tulee pakolaisia, koska he pakenevat järkyttävää tilannetta Libyasta. He ovat pakolaisia. Ja tämä keskustelu vain korostaa nyt sitä kiireellistä tarvetta välineille, joka mahdollistaisi oikeudellisen työperäisen maahanmuuton. Kansalliset hallitukset yrittävät vain nyt toivoa katoavaksi koko, koko maahanmuuton, mutta se on olemassa ja meidän pitäisi keskittyä tähän sen sijaan, että syytetään kansalaisjärjestöjä. Haluaisin pyytää nyt muiden puhujien erityispyynnöstä sanoa, että kuulisimme nyt kutsuvieraita ihan palautetta varten. Te olette esittäneet kysymyksiä, voisimme kuulla vastauksia. DV-valiokunta tapaa hieman myöhemmin, joten voimme vielä jatkaa hetkisen tätä. Ehdotan ja Dias de Mera, no hän on nyt puhelimessa, mutta kun hän lopettaa tuon puhelun, hän varmaan sallii sen, että aloitamme ja viemme kokousta hieman pitemmälle. Saisimmeko nyt hieman palautetta vielä näihin kommentteihin ja kysymyksiin? johdantopuheenvuorojen esittelijöiltä. Kenties kapteeni Gallinelli ensin, vai minuutti tai pari per henkilö, ihan reaktioita vain, jos teille esitettiin spesifiä kysymyksiä. Okay, don't worry, we'll be on time. Kyllä meillä on aika. Captain Gallinelli, please. Go. Kapteeni Gallinelli. Sì, grazie. Sarò... Kiitoksia aivan lyhyesti. Meidän osaltamme, kuten olisikin totesin, ongelma rikollisten torjunnassa koskee Libyan vakauttamista. Tällä hetkellä Libyan viranomaiset eivät maakamaralla pysty nyt toimimaan. Me tarvitsemme todellista yhteistyötä. Se on välttämättä, mutta tämä on enemmän poliittinen kuin operatiivinen tai tekninen ongelma. Mitä sitten tulee Italian rannikkoa vartiosta? vapaaehtoistoon yhteistyöprojektiin Libyan eh, rannikkovartioston kanssa näiden eh, meripelastuskoordinaatiokeskusten kannalta. Se ei ole mikään lyhytaikainen hanke. Komissio on hyväksynyt avustuksia ja siinä viitataan ensimmäiseen vaiheeseen, arviointivaiheeseen, että katsotaan mitä vaatimuksia, mitä sidosryhmiä tässä hankkeessa olisi. Tar- tavoitteena kuitenkin on se, että, että se otetaan tällaiseen holistiseen nä- lähestymistapaan ja taataan ihmisoikeuksien kunnioittaminen, koska pelastuskeskuksen on taattava, että kansainvälisiä sääntöjä noudatetaan. Vielä viimeinen asia. Merjetoiminta valvontaa edellyttää rajanvartioinnin ja etsintäpelastustoimien yhdistämistä. Frontex, please. Kiitoksia kapteeni Kalineli ja sitten Frontexin pääjohtaja minuutti. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Vastaisin muutamaan esitettyyn kysymykseen, erityisesti liittyen Euroopan rajavartioston kapasiteetteihin. On totta, että tietyiltä jäseniltä odotetut panokset ovat jääneet puuttumaan ja siksi meillä on ollut operatiivisia vaikeuksia ja on ollut vähäinen määrä käytettävissä olevia, käytettävissä olevia aluksia lisäbudjettivaroin, jotka Euroopan unionin budjettiviranomaiselta saatiin, on hoidettu lisää ilmavalvontaa ja sen pohjalta on voitu kerätä tietoa keskiseltä värimereltä ja näin esimerkiksi viime viikolla osallistuttiin kahden ukrainalaisen ihmissalakuljettajan pidättämiseen. He olivat siellä toiminnassa ja mm, siirtymässä Italian suuntaan. Sitten tuli kysymyksiä lähtö- tai saapumispaikoista. Operatiivinen Triton suunnitelma neuvoteltiin Frontexin kanssa Triton operaation alkaessa 2014 lopussa ja olemassa olevien säännösten ja merioikeuden mukaisesti ja 2014 556 direktin mukaisesti sanotaan, että pitää olla varma, turvallinen maihin tulomahdollisuus ja Triton mahdollistaa tällaisen maihin nousun kaikissa Italian satamissa. On käyty neuvotteluja Italian kanssa ja muiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat Tritonissa mukana. Ja Italia on esittänyt pyynnön, että mietittäisiin uudelleen näitä maihin paikkakuntia. Ja sitten oli nämä kansalaisjärjestökysymykset ja syytökset. Käytännössäännöltä odotan sitä, että voitaisiin paremmin eh, kerätä näyttöä rikollista toimista. Ei ole mitään ristiriitaa sen välillä, että etsitään ja pelastetaan ihmisiä ja toisaalta torjutaan rikollisuutta. Tässä ei ole ristiriitaa ja haluaisin korostaa, että meidän mandaatissamme nämä molemmat ovat siinä mukana. Siinä on sekä Eh, rajat ylittävän rikollisuuden torjunta, että ja pelastus mukana ja käytännön säännöltä odottaisin sitä, että paremmin voitaisiin saada kerättyä näitä tietoja. Kiitoksia kansalaisjärjestön osalta. Pyytäisin, jos teistä toinen voisi puhua minuutin. Meillä on äänestystä vielä tulossa. MSF. Okay. Minä oikein mielelläni annan puheenvuoroni kollegalle. Un Un minuto non sia sufficiente. No yksi minuutti ei riitä jotta voisimme Frontexille selvittää nämä humanitaariset periaatteet, jotka tekevät mahdottomaksi rikospoliisin toimimisen äh, riippumattomien kansalaisjärjestöjen aluksilla. Tässä näistä kysymyksistä kansalaisjärjestöjen asemasta Libyan rannikko on lähellä. Äh, nyt toimintahan siellä, missä nämä katastrofit tapahtuvat. Me pelastamme Napolin tai Marseen tai muiden alueiden lähellä mielellään, mutta tietenkin toimimme siellä, missä nämä onnettomuudet tapahtuvat. Olemme siirtyneet lähemmäs etelä johtuen näistä tekijöistä, joista puhuimme aikaisemmin, niin mukaan lukien Euroopan, eurooppalaiset salakuljetustoimien ehkäisytoimet. Tähän liittyy myös palastustoimien koordinointi ja turvallisten asemien määritelmä, niin kuin rannikkovartioston edustaja sanoi, ilman mitään sopimuksia. Ainoastaan Italia ottaa vastaan näitä aluksia, joissa on näitä pelastettuja maahanmuuttajia. Mitä sitten tulee tuomioistuimen toimista? halutaan äh, taata avoimuus kaikille kansalaisjärjestö. Tässä jotenkin on aivan todistustaako käännetty. Haluatteko te taata, että teidän poliittisen ryhmänne kaikki jäsenet ovat täysin rehellisiä? Eihän tämä näin toimi. Olemme toki valmiita antamaan viranomaisten käyttöön kaikkia tietoja. Olemme tavanneetkin jo Italian tuomia istumme edustajia ja uskomme, että näitä syytteitä ei ole koskaan tuettu näytöllä, vaan pyritään vain ki- välttää huomion kiinnittäminen epäonnistumisiin. Sorry to our guests for the squeezing. Kiitoksia paho- pahoittelen vieraillemme tätä aika poulaa. Rova Toija, teillä on työjärjestyspuheenvuoro puoli minuuttia. Kuunteletteko minua? Oh, grazie. Credevo che continuasse il dibattito. Avevo capito che... Niin, ymmärsimme, että päätelmä oli se, että voimme käyttää puheenvuoron. Sanon vain yhden asian. Niille, jotka kuuntelevat. Frontexin muuttavat sanoneet, että Italia pyytää suunnitelman muuttamista, koska tilanne on muuttunut täysin verrattuna siihen, mikä, mikä sillä kolme vuotta sitten. Haluaisin myös pyytää teitä kaikkia, vaikka teillä on erityistehtäviä. Haluan, että puhutte selvästi ja tuette sitä, että koko ketjun on toimittava hyvin pelastustoimet, ja tässä olemme eturintamassa ja vetämme pelastuksen puolesta, mutta kaikki muidenkin ketjun osien on toimittava. Jos vastaanotto eh, epäonnistuu, niin sitten pelastuskin kyseenalaista. Tämä vielä viimeinen asia arvostan suuresti kansalaisjärjestöjä, jotka ovat nyt joutuneet poliittisten välineellisten iskujen kohteeksi. Kiitoksia tästä, hyvät kollegat. Selkeästi aikapula tuli tässä lopussa. Pyytäisin, vielä kerran kiittäisin jäseniä näistä kysymyksistä. Me tulemme seuraamaan tätä tilannetta heti kesälomien jälkeen. Ja sitten kohta 15. Draft Council Implementing Decision, um, which is the Neuvoston täytäntöönpano päätös. Herra haluaisitteko te käsitellä tämän? Olkaa hyvä. Oui, monsieur le président, chers collègues. Bon, notre commission... Kiitos. Me saimme käsiteltäväksi tämän ehdotuksen, että pitäisi ryhtyä valvontaa toimiin koskien tätä uutta eh, ainetta, joka on nimeltään akrolyyli, fentanyyli. Sitä valmistetaan Kiinassa. Se, sitä käytetään anestesiaa lääkkeenä yleensä nukutuksessa ja sitä pitäisi YK huumausaine yleissopimuksen perusteella valvoa ja huumausaineen seurantakeskus keskus on saanut tehtäväkseen arvioida riskit, jotka tähän tuotteeseen liittyvät. Ja tämä, val, tämä arviointi on tehty yhdessä Europolin kanssa ja raportissa sanotaan, että 2016 alkaen tätä tuotetta on käytetty kuudessa jäsenvaltiossa. Please. Kollegat, jos poistutte salista, tehkää se hiljaisesti. Jatkamme vielä työtä. Eli raportissa todetaan, että huhtikuusta 2016 alkaen kuudessa jäsenvaltiossa tätä on käytetty ja valitettavasti 46 kuolemantapausta tapasta liittyy aivan suoraan tämän aineen käyttöön ja se olisi johtanut myös 20 myrkytystapaukseen. Eli tämä on todellinen terveysriski ja sen takia pitää ryhtyä valvontatoimiin koko unionissa ja siitä syystä minä eh, suosittelisin, että valiokunta koko parlamentti voisi hyväksyä tämän komission komission täytäntöönpano ohjeen. Kiitos. Kiitokset teille ja pahoittelen nyt tästä metelistä, jossa teidän täytyy oma esityksenne tällä pitää. Määräaikatarkistuksille 17. heinäkuuta live äänestys 4. syyskuuta. Kiitokset tästä esittelystä. Kiitos kärsivällisyydestänne ja seuraavaksi koneäänestys. Dias de Meran teksti. Haluaisitko käyttää vielä puheenvuoron ennen äänestystä vai menemmekö suoraan äänestykseen? Suoraan äänestyksiin, selvä. Laitetaanpas äänestyskortit tänne laitteisiin. Colleagues, can you just take your seats, please? Kollegat, käykääpä hän istumaan, niin voimme aloittaa äänestyksen. Tämä hoidetaan taas kokonaan koneellisesti. Oletteko valmiita? Ovatko kaikki valmiita? Teidän ei vielä tarvitse äänestää, ei tätä vielä ole aloitettu. Voidaanko peruuttaa tämä äänestyksen avaaminen tästä koneelta? Voidaanko aloittaa tämä nyt alusta? Aloitetaan tämä nyt alusta. No niin. Nyt äänestys alkaa. Äänestys on auki. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 puolesta 11 vastaan yksi tyhjä. Onnittelut herran Viestin Meeralle. Ja sitten toinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 puolesta 11 vastaan yksi tyhjä ääni. Onnittelut esittelijälle Diasemeron. Colleagues, we have a change of meeting room. Kollegat, vaihdamme kokoussalia 3G3 yhteiskokoukseen Deven kanssa. Have a nice summer. Same to you. Same to you.